tehtävä, joka teillä on, kun teidän pitää seurata keskustelua. Minä todella pidän suuressa arvossa sitä, mitä te olette tehneet tänä iltana. Nyt päätämme tämän asian käsittelyn. Seuraava kohtaistuslistalla on herra Fissasin mietintö, joka koskee urheilun eurooppalaista ulottuvuutta. Herra esittelijä, teillä on puheenvuoro. Kiitos puhemies. Minäkin haluan onnitella teitä uudesta tehtävästä Euroopan komission jäsen. Nyt olemme, haluaisin sitä kollegat kollegan taholla, kollegoille varjoesittelijöille myöskin kiittää heitä hyvästä rakentavasta yhteistyöstä, jota olemme pitäneet yllä viimeiset kuukaudet. Tänään urheilun maailmassa on tapahtunut e- Egyptissä kuolematapauksia, lukuisia kuolematapauksia jalkapalloottelun yhteydessä ja haluan välittää osanottoni heidän omaisilleen. Tässä mietinnössä on kysymys siitä, että olemme olleet jatkuvasti yhteydessä urheilun maailmaan, olemme kuunnelleet sen huolenaiheita ja kuunnelleet sen kommentteja, joista se, niistä asioista se haluaa kunnianistävän kommentteja. Lissabonin sopimus on merkinnyt vallankumousta urheilumaailmassa. Nyt ensinnäkin olemassa oikeudellinen perusta artiklassa 155, 65 ja Lissabonin sopimuksen jälkeen Komissio antoi tiedonannon, joka koski urheilun maailman kehitystä, joka koskee 2007, eh, joka jatkoa 2007 valkoiselle kirjalle. Parlamentti teki eh, oma mietinnön samassa aiheessa, mietinnön, joka hyväksyttiin kulttuurivaliokunnassa 28 vastaan, 12 vasta, vuodesta 18 vastaan, ja haluaisin puhua asioista, jotka liittyvät urheiluun, joka on osoittautunut hyvän tärkeäksi eh, Läheisyysperiaatteen mukaisesti tunnustetaan jäsenvaltioiden kompetenssi ja se erityispiili, joka urheilulla on artiklassa 165. Mutta tämä on yleisvallinen periaate, on tärkeää kuitenkin tutkia asioita tapaustapaukselta. On myöskin kuunnettava urheilun hallinnon periaatteita, joka on perustautuneen periaate sen organisaatiolle haluaisin lyhyesti puhua joistakin asioista, jotka olivat mietinnössä. Ensinnäkin vapaaehtoisuudesta. Siitä, että tuhannet kansalaiset ovat varmistamassa sitä, että voidaan järjestää lukuisia urheilutapahtumia ja tämän, tuki on ehdotonta. Sitten toinen asia urheilun osalta. Eh, voisi myöskin sanoa, että on tärkeää myöskin pyrkiä eh, huolehtimaan siitä, että pyritään urheilun maailmassa huolehtimaan rangaistukset, jotka liittyvät dopingin silloin niin, että kuitenkin mahdollisimman parhaalla tavalla suunnitellaan urheilijoita. On tärkeää, että välttämään kaupan, kieltämään, estämään kaupankäynti, jota käydään kielletyllä aineella, kun estetään myöskin kaupankäynti huumeilla, ottaa huomioon kansalliset määräykset. On tärkeää tukea sitä, että koulussa harjoitetaan urheilua. Ja tässä me pyydämme, että urheilu otettaisiin, sen asema survattaisiin opetussuunnitelmissa. On tärkeää, että urheilu uran yhteydessä myöskin urheilijoilla mahdollisuus päästä opiskelemaan, jotta voivat valmistautua siihen työelämään siirtymiseen, joka tapahtuu urheiluuran jälkeen. Monet eh, kysymykset ovat esillä. Urheilun yhteydessä on tärkeää ottaa käyttöön uusia välineitä, joilla voidaan poistaa kaikkien uhkien poisto, jotka liittyvät urheilutapahtumiin. Haluaisin myös sanoa, että on tärkeää, että hyö, sitä, että urheilusta on hyötyä kansalaisten terveydelle ja se vähentää huomattavasti myöskin kustannuksia, joita on kansanterveydelle, terveydessä. Se on tärkeää myöskin, joka lisää integraatiota haavoittuvien piirteiden osalta, kuten esimerkiksi maahanmuuttajien osalta ja myöskin vammaisten osalta. Täytyy suojella erilaisia urheilutoimia ja siltä, että tapahtuu tällaista sopupelitoimintaa, ja tärkeää on katsoa, että kilpailun osalta myöskin otetaan tämän asian huomioon. Myöskin tärkeää, että otetaan huomioon mahdolliset rangaistukset, jotka liittyvät petoksiin, joita tehdään urheilun yhteydessä. On tärkeää, että televisio-oikeudet, jotka liittyvät urheilutapahtumiin, hoidetaan alueellisesti keskityllä tavalla huolehtien siitä, että oikeudet jaetaan oikeudenmukaisesti niin, että urheilutapahtumia voidaan välittää massoille. On saatava aikaan myöskin eurooppalainen urheilun päivä ja saada aikaan myöskin erasusohjelma urheilun alalla ja myöskin suojella erityisiä urheiluja, jotka ovat tyyppisiä tietylle alueelle osana kulttuuriperintöä. On, toivon, että saan tukea arvoisilta edustajilta. Kiitos. Kiitos kovasti esittelijälle näistä avauskommenteista ja nyt puheenvuoronsa komission jäsen Vassiliu. Näin alkuun haluaisin minäkin onnitella teitä valinnastanne. Ja koska vastaan urheilusta komissiossa, voin vain valitella kovasti sitä, mitä nyt Egyptissä tänään on tapahtunut. Se on juuri se syy, miksi meidän täytyy pyrkiä terveellisen tapaan hoitaa näitä urheilutapahtumia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittää esittelijää, Visasia ja kaikkia varjoesittelijöitä tehdystä työstä. Kyseessä on aivan erinomainen eurooppaista ulottuvuutta urheilussa käsittelevä mietintö. Olen ilahtunut nähdessäni, että parlamentti tukee komission tiedonannossa esitettyjä muutoksia, joka hyväksyttiin siis viime tammikuussa. Komissio pohtii huolella kaikkia mietinnössä tehtyjä ehdotuksia. Kaksi vuotta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen olemme nyt täytäntöönpanemassa johdonmukaisia toimia urheilun alalla ja teemme näin niiden prioriteettien pohjalta, joita neuvostossa ja parlamentissa on hyväksytty. Komission tiedonannon seurauksena ja neuvoston työohjelman seurauksena parlamentin uusi mietintö täydentää vakaata poliittista ympäristöä, joka johtaa EUta kun se kehittelee eurooppalaista urheiluulottuvuuttaan seuraavien vuosien aikana. Lyhyesti haluan mainita jotkut niistä aloitteista, joita komissio tekee niiden ehdotusten mukaisesti, joita parlamentin mietinnössä on tehty. Ne kattavat seuraavat politiikan alat. Terveys ja osallistuvuus, dopingin torjunta, tilasto, kestävä rahoitus, hyvä hallinnointi ja koulutus. Hyvin monet ehdotuksista mietinnöstä otetaan kehittelyyn asiantuntijaryhmissä, jota EUn toimintasuunnitelmassa on ehdotettu, jotta voidaan valmistella konkreettista politiikkaa ja tuloksia. Parlamentin kertomuksen mukaisesti komissio on pannut useita eri toimia, joita tiedonannossamme jo mainittiin. Nämä sisältävät äskettäiset tutkimukset, ruohonjuuritason urheilun rahoituksesta ja urheiluvaikutuksesta taloudellisen kehitykseen ja työllisyyteen EU-ssa. Tulevat tutkimukset, jotka koskevat terveyttä ja fyysisen kunnon parantamista, pelaajasiirtojen juridisista vaiheista ja järjestämme myös kaksi EU-konferenssia, jossa käsitellään tilastoja ja urheilu urheiluagentteja. Kolmas vuosi näitä valmistelevia toimia on jo käynnistetty. Näin voidaan pyrkiä torjumaan rasismia, väkivaltaa ja syrjintää urheilussa. Ja myös samalla viemään eteenpäin hyvää hallintotapaa urheilujärjestöissä. Nämä aloitteet eivät olisi täydellisiä, jos emme kykenisi turvaamaan kestävää monivuotista EU-rahoitusta politiikkamme tueksi. Parlamentti on aivan oikeassa vaatiessaan sitä, että komission ehdotuksen tueksi saadaan kunnianhimoinen budjetti tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Teidän tukenne ansiosta Euroopan komissio on ehdottanut uutta ohjelmaa Erasmus for All, joka sisältää merkittävän luvun urheilusta. Uusi ohjelma vastaa Eurooppa 2020 tavoitteisiin – ja urheilu taloudellisena ja yhteiskunnallisena toimialana on tässä tärkeässä merkityksessä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitos nyt rouva komission jäsen. Ja nyt haluaisin sanoa, että tulemme hyvin tiukka puheajoista ja, ja sammutan mikrofonit, jos ette noudata puheaikaa. Meillä on 25 puheenvuoroa ja sen lisäksi vielä menettelemään puhujalistaa, joten pyytäisin, että olette kurinalaisia. Ja nyt herra Baltz, yksi minuutti. Kiitos, herra puhemies. Minä haluaisin aluksi onnitella esittelijää erinomaisesta mietinnöstä ja kiittää häntä. Lausuntoni talousvaliokunnan puolesta oli sanonut, että minusta olisi tärkeää se, että urheilu sosiaalisen ja terveellisen merkityksensä osaksi, lisäksi on sellaista, että sillä on myöskin huomattavaa taloudellista merkitystä. Ja on tärkeää, että tällä alueella Euroopan tasolla saadaan aikaan lisäarvoa, ja se tapahtuukin. Minun mielestäni pitäisi urheilun yhteydessä kuitenkin periaatteessa edelleen huolehtia siitä, että etualalla on läheisyysperiaate. Urheilun pitää olla lähellä ihmisiä ja se toimii parhaiten, kun kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti organisoidaan urheilutoiminta. Euroopan unionin tulisi tämän lisäksi keskittyä siihen, että se luo asianmukaiset oikeudelliset puitteet. Tämä koskettaa esimerkiksi julkista rahoitusta urheilulle, kilpailusääntöjä tai myöskin mainonta- ja käyttöoikeuksia. Minusta on tärkeää, että esittelijä on ottanut huomioon nämä asiat mietinnössään ja pystyn tukemaan tekstiä täysin. Kiitos. Kiitos. Noudatte puheaikaa. En näe Rova Okonia paikalla, joten seuraava puhuja on Rova Korhola. En näe häntäkään paikalla, joten seuraava puhuja on herra Manders. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Thank you. Kiitoksia, hyvä puhemies. No sitten saattaa olla, että saan puhua kolme minuuttia, kun täällä kahta kollegaa ei ollut paikalla. Haluan kiittää kollega Fiisasia erinomaista mietinnöstä. Erityisen harmi on se, että tarkistus, joka on hyväksytty sekä oikeudellisuusasioiden valiokunnassa että toisessa valiokunnassa, jäi tässä huomiota. Se koskee ammattimaisia urheilujärjestöjä. Sitä ei ole hyväksytty kuitenkaan talousasioiden valiokunnassa. Me kiellämme sen, että ammattilaisurheilu ja siihen liittyvä lainsäädäntö ei tule riittävän hyvin huomioiduksi. me näemme, että urheilusopimukset ovat aivan vähimmäisen mitassa. Samalla on hyvin paljon erilaisia muita epäkohtia, joissa tarvitaan toimintaa ja komission täytyisi toimia niin, että se on yhdessä ammattilaisjärjestöihin ja huolehtii siitä, että ammattilaisurheilijat ovat samalla voivat toimia samalla tasolla, ja koska me hyödymme kovasti tästä ja nuoriso nautti myöskin urheilusta. Muuten tuen kaikkea sitä, mitä kollega Fiisas on kirjoittanut, mutta todella harmi on se, että IMKO-valiokunnan ja jurivaliokunnan lausunto ei tässä kohdin mennyt läpi. Äh, Kiitos. Seuraava puhuja on Robert Boskurt. Geachte Kiitoksia, hyvä puhemies. Miljoonille eurooppalaisille urheilu on kaikkein tärkein asia. Se päivittäin kuvaa sitä yhteiskuntaa, jossa me elämme. Nyt on tärkeää saada eurooppalainen urheilupolitiikka jaloilleen. Valitettavasti kuitenkin Euroopan komission ehdotus ja nämä päätelmät vaikuttavat siltä, että konkreettiset toimet eivät seuraa näitä hyviä tavoitteita. Näin ollen vuonna 2010 11 000 alaikäistä on kaupattu jalkapallon alalla. Meidän pitäisi olla kielto, joka tällaisen estää. Lisäksi pitäisi estää erilaisten väärinkäytösten syntyminen jalkapallossa. Sanktiomekanismit, käytäntösäännöt ja eurooppalainen musta lista olisivat tässä tärkeitä saada käyttöön. E on täytyy osoittaa enemmän johtajuutta ja näyttää, että sen oma motto yhdistyneenä erilaisuudessa todella toimii niin, että kielletään syrjiminen. Ja näin tehdään selväksi se, että syrjintää ei voida hyväksyä. Se on erityisen merkittävä näinä aikoina, kun populismi ja äärioikeistalaisuus ovat huipussaan. Lisäksi meidän täytyy toimia rajoja ylittävällä tavalla. Urheiluasiat täytyy ottaa myös oikeudellisiin käsittelyihin. Meidän täytyy selväksi, tehdä selväksi se, että yhteistyö Europolin ja Eurojustin kanssa on ehdottoman tärkeää. Lyhyesti sanoen, tarvitsemme eurooppalaista urheilupolitiikkaa. Tähän mennessä ensimmäiset ehdotukset tässä suhteessa ovat aivan liian epämääräisiä. Reilu peli urheilukentillä on edelleenkin tärkein tavoite, mutta tähän voidaan päästä vain siinä tapauksessa, että meillä on hyvin vahva urheilupolitiikka sen tukena. Kiitos. Rova Senishin, minuutti. Nevidím tady, čili další v diskusi. En näe häntä salissa, joten seuraava puhuja on herra Skuria. Kaksi minuuttia. Presidente, ovviamente... Kiitoksia puhemies. Kiitoksia paljon puhemies. Ja onnittelut teille teidän valintanne johdosta. Haluaisin myöskin kiittää herraa Fiisasi hänen, hänen erinomaisesta ja tyhjentävästä mietinnöstään. Tämä antaa meille erittäin tärkeän signaalin, lähettää merkittävän signaalin urheiluväelle. Hän toimii työtä, mutta haluaisimme kiittää myöskin varjoesittelijöitä heidän panoksestaan ja myöskin eh, komissiolta. Se, että tämä keskustelu ylipäänsä järjestetään, on hyvä merkki. Me olemme onnistuneet. Saman aikaan tämän mietin, samana vuonna järjestetään olympiakisat. Ja olympiakisathan ovat urheilumaailman huipputapahtuma. Silloin koko maailma keskittää huomionsa urheiluun. Ja tässäkin yhteydessä olemme havainneet, kuinka tärkeää urheilun yhteydessä on taistella syrjintää vastaan esimerkiksi naisten on hyvin, hyvin vaikea ryhtyä urheilijoiksi esimerkiksi Iranissa. Kyse ei pelkästään ydin aseista, vaan monista muistakin merkittävistä tekijöistä. Ehm, come ci insegna l'iniziativa della Euroopan urheilupääkaupunkikeskustelu on niin ikään ollut käynnissä sen lisäksi, että valitaan kulttuuripääkaupunki, halutaan valita myöskin urheilupääkaupunki. Ja silloin täytyy muistaa sekä ikäihmisten että lasten osallistuminen urheiluun ja myöskin dopingin vastainen taistelu. Joten uskoakseni olemme tehneet aivan erinoista työtä, kun olemme ottaneet Lissabonin sopimuksen myötä tulleen oikeuden puuttua myöskin urheiluasioihin. minuuttia. Nyt herra Ivan, kaksi minuuttia. Vreau să mulțumesc și eu Uh, santiago fisas pentru că de la bun început a plecat pe ideea consensului. am discutat fiecare... Niin haluaisin onnitella kollega Santiago Fisasia, koska hän on ollut hyvin ö, eh, yhteistyöhakuinen lähestymistapa tässä mietinnön laatimisessa. Olemme keskustelleet kaikista asioista pyrkineet löytämään yhteistä pohjaa eri poliittisten ryhmien välillä niin, että kaikkien näkemykset nousivat esille ja herra Fisherin ansiota oli se, että hän onnistui saavuttamaan tällaisen yksimielisyyden. Ajatellen urheilun merkitystä Euroopan unionissa, satoja tarkistuksia tehtiin. Ja haluaisin jälleen kerran onnitella esittelijää, koska hänen työnsä ei ollut pelkästään sitä, että katsotaan, mikä on tilanne Euroopan unionissa urheilun alueella. Hän ei pelkästään pyrkinyt tekemään esitystä tilanteesta. Päinvastoin mietintö sisältää hyvin uskaliaita ajatuksia, uskaliaita aloitteita, ja on tärkeää, että pystymme tarttumaan aiheisiin, jotka ovat arkaluontoisia, kuten esimerkiksi alaikäisten asema, jotka ovat mukana urheilussa ja niin edelleen. Me tiedämme kaikki, että urheilu on enemmän kuin pelkästään vapaa-ajan toimintaa. Sillä on huomattavia vaikutuksia terveyteen, koulutukseen, väkivallan vähentämiseen, talouteen kokonaisuudessaan ja moniin muihinkin alueisiin. Se osaltaan edistää tasapainosta ja hyvin toimivaa taloutta, joten minun mielestäni vain yksi prosentti Erasmus Mundus äh, budjetista osoitettuna urheilulle ei ole riittävää. Minusta meidän pitäisi antaa enemmän rahaa urheilulle. Kiitos. Kiitos. Herra Aylward, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. President. I too would... Kiitoksia, hyvä puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä tästä erinomaisesta työstä ja kattavasta lähestymistavasta. Mietinnössä on kiinnitetty huomiota suuren kirjon kautta, joka sisältää erilaisia urheilualan toimijoita ja ähm, median. Se urheilu yhdistää ihmiset ja rikastuttaa meidän elämäämme. Eurooppalainen urheilupolitiikka ei merkitse harmonisointia, eikä sitä, että kilpailu pois urheilusta. Eikä meidän tulisi ehdottomasti keskustella siitä EU-lipun varjossa. Urheilujärjestöjen tehtävänä jäsenvaltiossa on toimia. Se, että kehotetaan tukemaan vapaaehtoisia on tärkeää. Meidän täytyy kouluttaa myös valmentajia ja urheilijoita, torjua dopingia ja korruptiota. Se ei saa jäädä huomiota. Tämä tarjoaa meille hyvät puitteistot luoda eurooppalaista urheilupolitiikkaa, joka pohjautuu ö, sosiaalisen inkluusion. Minun maassani on kaikkein eniten amatööriurheilujärjestöjä – Meillä on yli miljoona jäsentä näissä järjestöissä ja olen mielissäni siitä, että tämä mietintö korostaa vapaaehtoistyöntekijöiden tärkeää roolia. Kaikki toimivat tällä tavalla eri yhteisöissä ja on tärkeää, että Euroopan komissio tukee sitä. Urheilu on se väline, joka tarjoaa tuloksia yhteisön kehittämisellä, aktiivinen ikääntyminen ja terveellinen elintapa on tämä, ovat näitä tuloksia, joita urheilun avulla saadaan. Se tarjoaa todella julkisia hyödykkeitä. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, että lehtimiehillä pitäisi olla oikeus päästä urheilutapahtumiin. Meidän täytyy varmistaa se, että julkisesti mielenkiintoiset urheilutapahtumat ovat sellaisia, että kansalaiset voivat saada niistä riippumatonta tietoa. Kiitos tästä puheenvuorosta. Ja nyt Rova Ždanoka, olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Minäkin haluaisin onnitella herra Fiisasia ja myöskin lausunnon laatioita heidän erinomaisesta työstään. Euroopan unionin tasolla voidaan nyt ryhtyä toimimaan urheiluunkin saralla, niin kuin komission tiedonannossa todetaan. Mukana on hienoja ehdotuksia, niin ikään parlamentin päätösosamatekstissä. Olemme täysin tyytyväisiä siihen, että mietinnössä ilmaistaan, kuinka huolestuneita ollaan perinteisten urheilulajien – osalta. Ne ovat erittäin tärkeä osa meidän monenkirjavaa kulttuuriperintöämme. Jotkut perinteiset urheilun lajit ovat nyt vaarassa kadota. Tietystikin kyse myöskin sosiaalisesta merkityksestä, joka urheilulla on, myöskin ammattiurheilulla. U- ammattiurheilijoiden tulevaisuus on hämärän peitossa sitten, kun ura on päättymäisillään. Latvian urheilu- ja matkailuammattijärjestön kanta on, että Euroopan unionin pitäisi luoda sosiaalimalli ja sosiaaliset normit tätä erityistyöntekijäryhmää varten, jonka muodostavat ammattiurheilijat. Toivottavasti jäsenvaltiot voisivat pohtia sitä, miten voitaisiin myöskin tarkastella sitä asemaa, joka kaikkein huonoimpaa palkkaa paikkaa saavilla urheilijoilla on. Ja myöskin Euroopan tasolla pitäisi pohtia sitä, miten tuetaan ammattiurheilijoita ja valmentajia, jotka jäävät eläkkeelle. Miten heidän talouden turvallisuutensa voidaan turvata. Monia huolia ja pelkoja on myöskin muutoin. Ja toivotan, että komissio ryhtyy kaikkien urheilujärjestöjen ja ammattisjärjestöjen kanssa, jotta voitaisiin poistaa eroja esimerkiksi työehtosopimusten suhteen jäsenvaltioiden kesken. Kiitos. Kaksi minuuttia Rova McClarkin. No doubt. Ei ole epäilystäkään siitä, että urheilulla on tärkeä paikka Euroopassa – ei pelkästään se, että se luo lukuisia työpaikkoja, se antaa terveyttä ja iloa monille. Minä itse olen intohimoinen urheilun osalta. Lisbonin sopimuksen mukaisesti on uutta tukevaa toimivaltaa ja se on antanut parlamentille mahdollisuuden etsiä väyliä, jota kautta voidaan antaa tukea vapaaehtoistoiminnalle. Valitettavasti tämä mietintö kuitenkin on hukattu tilaisuus. Sen sijaan se on muuttunut sellaiseksi, jossa katsotaan, miten EU e voisi hyö, käyttää hyväkseen urheilun suosiota, miten voisi, katsotaan, mitä urheilu voi tehdä EUn hyväksi, eikä sitä, mitä EU voisi tehdä urheilun hyväksi. Tässä puhutaan ammatillisesta jalkapallosta. Siinä otetaan vähän huomioon ruohonjuuritason urheilua, jossa siellä olisi pitänyt olla tämän painopisteen urheilu. EUlla voi olla tärkeä mahdollisuus tukea tiettyjä asioita urheilun alueella, estää tiettyjä sopupeliratkaisuja ja muita ja puuttua myöskin doping-kysymyksiin. Se voisi edistää tällaisia sopimuksia dopingin alueella. Se myöskin osoittaa, miten ongelmallista on se, että pyritään muuttamaan varttumaan siihen, miten jäsenvaltiot voivat itse kehittää omia koulujen oppisuunnitelmia ja vastaa kaikki ovat asioita, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden piirin eikä EUn. Vahingollista on se, että pyritään tekemään kansallisista urheilujoukkueista sellaisia, että ne käyttävät EUn lippua, että EUn lippu on näkyvillä kaikissa urheilutilaisuuksissa ensin pakollisia nyt vapaaehtoisena. Se, että pitää ehdottaa, että kansalliset urheilujoukkueet käyttäisivät EU-lippua, on täysin turha. Urheilulla on erityinen asema Isossa Britanniassa ja meidän kansalliset joukkueemme ovat tärkeä osa identiteettiämme ja perintöämme. EU pyrkii pakottamaan meille keinotekoisen EU-identiteetin silloin, kun se pakottaa myöskin urheilijat käyttämään eu tunnuksia. Tässä pyritään pelkästään lisäämään arvoa EU-hun, ja näistä syistä muun muassa minä en pysty äänestämään tämän mietinnön puolesta huomenna. Děkuji za příspěvek, vidím eh, Kiitos. Ja huomaan, että täällä pyritään sinistä korttia. Arvoimme Klaakin, hyväksyttekö kysymyksen sinisen kortin mukaan? Okei, okay, máte slovo. I would suggest as, uh, ehdottaisin Cambridgein yliopiston sponsorina ja tukijana, siis sen naisten rugbykerhon tukijana, arvioisin, että 15-20 vuotta on puhuttu siitä, että pitäisikö logoa pitää paidan edessä vai sen, sen takapuolella. Chcete odpovědět? 30 vteřin. No niin, olkaa hyvä. Ei, ei. Děkuji, tímto se posouváme. Kiitos. Ja nyt seuraava puhuja, joka on Rova Vergia, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Le sport, comme nombre d'autres activités, notamment associatives, Euroopan tasolla urheilu ja monet muutkin asiat on, ovat olleet sellaisia, mitä on tehty pelkästään taloudellisena toimintana, mutta urheilu on myöskin eh, sellainen toimi, jolla on yhteiskunnallinen ja terveydellinen ja, ja sosiaalinen vaikutuksensa. Nyt eh, meillä on oikeudellinen kehys eh, vihdoinkin urheilun varten lisäpäiväsopimuksen myötä ja tästä totesin tämän hieno asia. Nyt täytyisi tarkastella tavallista jouk- ihmisten harjoittamaa liikuntaa ja toisaalta sitä ammattiurheilua tehdään vero näiden välillä. Nyt täytyy saada myöskin kunnollinen syrjimättömyys toteutettua ja todellista kumppanuutta urheilualan järjestöjen kanssa. Tietystikin valtiollakin oman roolinsa, merkittävä roolinsa mukaan luettuna urheilun etiikan ja amatööri- ja ammattilaisurheilun etiikka Toisaalta voidaan tarkastaa jäsenvaltioiden toimia silloin, kun epäkohtia esiintyi ja niitä vastaan täytyy taistaa antaa esimerkin. Nyt on todettu, että täytyisi poistaa monopoliasema tietyiltä toimijoilta urheilualalla ja myöskin alaikäisten ammattiurheilu. Tähän ei valtavasti päästy. Meidän pitäisi kannustaa jäsenvaltioita ottamaan urheilun taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus ja myöskin silloin, kun on kyse koulutuksesta ja jatkokoulutuksesta, jota ihmiset tarvitsevat urheiluvuoden jälkeen. Meidän täytyisi myöskin varmistaa se, että sisämarkkinoilla kilpailusääntöjä noudatetaan ja muistetaan myöskin urheilun merkitys terveyden ja kunnon ylläpitämisen kannalta. Myöskin kyse on sekä yksikön, yksilön edusta että kollektiivisesta toiminnasta. Pan Nut. Kiitos. Yksi minuutti, herra Nuttall. Mr. President, paragraph 100 of this report states that you would like the EU flag. Hyvä puhemies, kappassa sata sanotaan, että EU-lippua pitäisi liehuttaa näissä urheilutapahtumissa. No nyt kun nähdään sitten EU-lippu tuolla Britannian olympialaisissa tai mestareiden liigafinaalissa, tässä ei ole mitään muuta kuin kyseessä kuin ihan turhaa EUn propagandaa. EU ei ole koskaan ollut yhtä epäsuosittu ja täällä te nyt haluatte taas liuttaa lippuanne urheilijoiden edessä ja pakottaa ihmiset rakastamaan teitä, mutta eivät kansalaiset teistä rakasta. Lisäksi ehdottaa sitä, että urheilukilpailussa tämä FIFAn sääntöjen mukaan ensimmäisessä kohdassa sanotaan, että pelaaja jos hänellä on poliittisia mottoja tai muita tunnuksia ja näin niin FIFA rankaisee häntä. Mitä oikeutta EUlla silloin on puuttua urheilutapahtumiin ja rohkaista maita rikkomaan näitä sääntöjä? On ihan tekopyhää toimia näin. EU itse asiassahan on poliittinen järjestö. Jopa kappassa 20 sanotaan, että poliittista propaganda, propaganda pitäisi kieltää. Se on tekopyhää, kun ylpeänä kannetaan kansallisten maiden lippuja, niin Euroopan unionin lippua nyt ainakaan pitäisi kantaa. Uh, vidim zelenou kartu. Huomaan, että salissa on esillä sininen kortti. Herra Nuttall, vastaatteko kysymykseen, joka teille esitetään? Mr. Nuttall, I agree with... Herra Nuttall, olen teidän kanssa samaa mieltä, mutta en usko, että menette riittävän pitkälle, koska onhan tämä suuri häpeä. Ja tässä huijataan suorastaan Joukkueiden kannattajia. Kansallinen lippu ja EU-lippu ovat rinnakkainen. Kumpaa sitten fanitta, fanittavaa maataan vaiko EUta? Minä olen sitä mieltä, että ei EUta voi kannattaa, koska e ei EU ole mikään maa. My colleague. EU... Olen yhtä mieltä kollegan kanssa, EU ei ole maa. EU on epäonnistunut valtio ja, ja tämä tällainen epäonnistunut valtio, kuten Neuvostoliitto, se hajoaa vain kahdella tavalla. Joko se hajoaa rauhanomaisesti, kuten Tsekoslovakia, ja minä toivon, että näin tulee käymään täälläkin, tai sitten se hajoaa verisessä vallankumouksessa, niin kuin Jugoslaviassa, ja sitä minä todellakin pelkään. Uh, omlouvám se uh, řečníkovi výš. Pyydän anteeksi. Pyydän puhujaa, toista puhujaa. Teillä oli jo yksi sinne kortti ja meillä on aikapulaa, joten meidän täytyy nyt jatkaa eteenpäin. Seuraava puhuja on Rova Wertmann. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Mietintö urheilun eurooppalaisesta ulottuvuudesta on erityisen tärkeä yhteiskunnalle. 165 äh, artikla sopimuksella Euroopan unionin toiminnasta antaa uutta toimivalta urheilun alueella. Urheilun merkitys yhteiskunnassa, me olipa kysymys terveyden edistämisestä, suvaitsevuudesta, taloudesta tai matkailusta, se on nähtävissä minun kotiseudullani Salzburgin alueella erittäin hyvin. Niin kesällä kuin talvella meillä on urheilutoimintaa ja ne ovat tärkeä osa meidän kalenteriamme kaikissa perheissä. Erityisen tärkeältä minusta näyttää tämä mietintö myöskin ajatellen merkitys, joka urheilulla on meidän vanhemmillemme, vanhemmille kansalaisillemme. Ja on tärkeää, että myöskin naisia tulisi lisää urheilun päättäviin elimiin, kuten täällä on vaadittu. Rakentavat esitykset, jotka liittyvät dopingiin ja lahjontaan uhna-alueella, toivottavasti vain mainitaan enää tällä kertaa ja pian tapahtuu parannus tässä asiassa. Haluan myöskin kiittää esittelijää mietinnöstä. Kiitos. Děkuji vám za slovo. Další promlu... Kiitos. Ja nyt seuraava puhuja on rouva Matera. Kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kollegi, sono da sempre... Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät kollegat, olen aina ollut vakuuttunut siitä, että urheilulla on tärkeä kasvattava rooli. Se tuo esille kulttuuri- ja koulutuskysymyksiä ja se on tärkeää, kun puhutaan integroinnista. Tavoitteena täytyy olla se, että tehdään urheilusta homogenisempaa niin, että, ja samalla varmistetaan se, että se on olemassa kaikille Euroopan kansalaisille ilman syrjintää. Siitä syystä sitä ei voida rajoittaa vain yhden valtion rajojen sisään, vaan se kos- koskee koko Euroopan unionia. Euroopan unionin täytyy toimia urheilu on käymässä läpi erittäin vakavaa kriisiä tällä hetkellä, erityisesti kun tarkastellaan niitä rikollisia toimia, jotka liittyvät urheiluun. Mietitään vaikkapa niitä skandaaleja, jotka liittyvät vedonlyöntitoimistoihin ja urheilukilpailuiden manipulointia jotta saataisiin rahallista hyötyä. Kun kaikki tämä otetaan huomioon, on tarpeen, että tarjotaan enemmän valvontaa eurooppalaisista toimielimistä urheilun maailmaan. Näin voidaan pyrkiä siihen, että tällaiset rikolliset toimet vähenevät. Yksityiskohtainen sääntely, jota voidaan täytäntöönpanna, parantaisi urheilutoimien hallinnointia. Siitä syystä on oleellista, että puututaan tilanteeseen, jotta voidaan säädellä pelaajasiirtoja. Ja on tärkeää taistella dopingia ja petoksia vastaan, aivan kuten mietinnössä todetaan. Kiitoksia. Nini promluvi pani. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa edustaja Childs. Minuutti. Thank you, Chair. Uh, Kiitos puhemies. Tämän iltainen keskustelu on maininnut lukuisia syitä komissiolle tukea Euroopan unionin tasolla urheilutoimintaa. Minä katson tätä keskustelman eri näkökulmasta. Toimin 25 vuoden ajan mielenterveysalalla. Urheilun merkitys on kiistaton. Adaliini ja energia ovat erittäin tärkeitä asioita ihmisen itseluottamuksen ja elämänhalun kannalta. Urheilulla on monia merkittäviä vaikutuksia. Toivottavasti komission puolella tämäkin ymmärretään tämän iltaisen keskustelun jälkeen. Toivon, että tälläkin saralla ainakaan edistystä. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa herra Takkula. Puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan onnitella teitä teidän puheenjohtajuudesta. Olen iloinen siitä, että meillä on näin sporttinen puheenjohtaja myöskin tällä erää parlamentissa. Haluan myöskin kiittää

Uh, um, Kiitoksia, president. hyvä puhemies. Minäkin haluaisin onnitella teitä tästä valinnastanne. Kun olen britti, ymmärrän, miten tärkeä rooli urheilulla on meidän elämässämme. Se, mitä en ymmärrä, on, miksi n pitäisi puuttua urheiluun. n pitäisi keskittyä kasvuun, työpaikkoihin ja yhtenäismarkkinoihin. Tämä mietintö on käynyt seitsemän valiokunnan läpi ja olen ECRn puolesta ollut kahdessa varjoesittelijänä. Tänään olin ajatellut puhua Britannian naisista, jotka ovat miljoonien urheiluihanteita, Rebecca Addington, Kelly Holmes ja Paul Radcliffe esimerkkeinä. Halusin puhua teille tänään siitä, miten jännittynyt Lontoon vaalipiirini on, kun se saa olla isäntänä äh, olympialaisissa ja paralympialaisissa. Mutta en voi, koska minun täytyy käyttää tämä puheenvuoro kieltääkseni tämän mietinnön toiveet siitä, että EU-lippua liehutettaisiin suurissa urheilutapahtumissa ja se laitettaisiin myös urheilijoiden urheiluasuihin. Lisäksi tuomitsen ehdotukset, joissa käytettäisiin rahaa eurooppalaiseen urheilupääkaupunkiin näinä säästöjen aikana. Brysselin kuplan täytyy muistaa, että vaikeat ajat ovat käynnissä. Beach. Kiitos. Sininen kortti. Hyväksyttekö kysymys? Haluaisitteko tekin käyttää sinistä korttia? Uh, can I ask Saanko sitten kysymyksen puhujalle tästä eurooppalaisesta Euroopan lipusta? Tää sanotaan, että tämän pitäisi olla täysin vapaaehtoista ja jäsenvaltiot voivat itse päättää, käyttävätkö lippua vai eivät. Mitä tarkoittaa tämä entirely voluntary? Niin kuin täysin vapaaehtoinen. Miten, miten tämä tulkitaan, tämä vapaaehtoisuus? Thank you, if you'd like an answer. In Kiitoksia, jos haluatte vastauksen. Täysin vapaaehtoinen. No eipä sitä pitäisi mainita edes tässä vaiheessa. Me olemme täällä tukemassa urheilua. Kyllä minä urheilua tuen. Me olemme täällä tukemassa kansallisia me Ei ole oikea paikka ottaa asia esille, eikä se pitäisi olla ollenkaan siinä mainittuna. Mietintö olisi vahvempi ilman tätä vapaaehtoisuutta tai ei-vapaaehtoisuutta. Děkuji vám za odpověď. Další v debatě. Kiitos erittäin paljon. Ja nyt Rova Zuber, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Meistä on perustavanlaatuisen tärkeää sosiaaliselle yhteiskunnalliselle kehitykselle, että jokainen henkilö voi harjoittaa urheilua, urheilun laa, tilojen laadun pitäisi olla että kaikilla mahdollisuus käyttää niitä mitään syrjintää. Jäsenvaltioiden tulee antaa tukea urheilujärjestöille ja tukea urheilua kouluissa ja myöskin antaa tukea joukkourheilulle. Tämä mietintö menee oikeaan suuntaan ja täällä puhutaan urheilulle annettavasta tuesta. Tarkoitus on saada aikaan erityinen budjetti urheilupolitiikkaa varten, mutta mehän uskomme kuitenkin, että tärkeintä olisi tukea nimenomaan amatööriurheilua ja sitten myöskin hyö, käydä hyödyntää sitä niitä voittoja syntymiksi vedonlyönnistä ja uhkapeleistä. Ja kokonaisuudessaan toimi, sellaisia toimia, joihin EU nyt pystyy ryhtymään, jotka koskevat hyvinvointivaltiota ja kouluja, joten silloin ei varmaankaan tämä olisi sitä, mikä olisi sovinnossa niiden vaatimusten kanssa, joita mietinnössä on esitetty. Pan Boris. Ja nyt puheenvuoron saa herra Boris, kaksi minuuttia. Bardzo ogromnie podziękować Santiago Fisasowi, który... Kiitoksia paljon puhemies. Totean sen, että tätä tärkeää aihetta on työstetty jo vuoden verran, ja tämä mietintö perustuu meidän uuteen valtaoikeuteen, joka liittyy urheilutoimintaan. Ja kyse myöskin miljoonista urheilijoista ja urheilun järjestöistä, jotka ovat odottaneet tätä mietintöä jo pitkään. Haluaisinkin onnitella esittelijä, kun tarkastelemme urheilun tulevaisuutta tulevina vuosina. Tietystikin kaikki riippuu meistä ja myöskin teistä rouva komission jäsen. Tässä on jotain tärkeitä elementtejä mukana. Haluaisin painottaa joitakin seikkoja. Tässä on kolme tärkeää elementtiä mukana. Esimerkiksi yhteiskunnallinen talouden vaikutus, joka urheilulla on, ja sitten toisaalta vaikutus, joka urheilualan järjestöillä ja seuroilla, seuratoiminnalla on. Meidän täytyy pohtia, miten voimme parantaa nykytilannetta, miten voidaan korjata jotakin epäkelpoja lieveilmiöitä ja miten luodaan avoimuutta tähän järjestelmään sellaisella tavalla, että voidaan löytää uusia nuoria lupauksia ja heitä voidaan kouluttaa ja kasvattaa urheiluseuroissa. Urheilu, seuratoiminta on erittäin tärkeää ja myöskin toisaalta täytyy pohtia oikeudenmukaista urheilualan rahoitustoimintaa ja urheilijoiden kouluttamista, kasvattamista. Niin ikään Tähän liittyy näitä sopupelisyytöksiä, joita aina välillä on esitetty, ja taustalla on ollut suorastaan mafia-tyyppinen toiminta. Nämä urheilun lieveilmiöt täytyy saada kitkettyä pois. Rouva komission jäsen, nyt on edessä erittäin tärkeitä haasteita. Rakennerahasto ja sosiaalirahasto erityisestikin voitaisiin käyttää hyväksi urheilutoiminnan tukemiseen ja myöskin voitaisiin auttaa urheilijoita, jotka luopuvat urastaan ja heidän taloudellinen tulevaisuutensa täytyy voida taata. Uskoakseni tämä mietintö on erinomainen pohja jatkoa silmällä pitäen. Ja jalkapallon äh, Euroopan mestaruuskilpailut ja olympiasta ovat edessä ja tässä valossa tämä oli erittäin oikea-aikainen mietintö. Ďakujem pekne, pán predseda. Smolkova. Podporiť uznesenia stanovisko... Minä haluaisin päätösolmasta ja tukea sitä, että siinä puhutaan nimenomaan sosiaalista ulottuvuudesta, joka urheilu on. Urheilun pitäisi olla pakollista kouluissa, samaan aikaan kuitenkin urheilulaitteet, urheilutilat, niiden pitäisi olla yleisön käytettävissä sopileassa määrin. Urheilu voi mis, minkä ikäisen henkilön osalta tahansa edistää urheilua. Ja se voi myöskin integroida henkilöitä, jotka ovat sosiaalisesti syrjäytyneitä ja myöskin poistaa kaikenlaista syrjintää. Urheilu voi olla hyväksi kaikille sukupolville ajatellen kansanterveyttä, ajatellen sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista ulottuvuutta myös. Nuorisolle urheilu on järkevää vapaa-ajan toimintaa ja myöskin väline taistelussa huumeiden käyttöä ja väkivaltaa vastaan. Naisena, entisenä kilpaurheilijana minä toivoisin enemmän tukea urheilijoille, naisurheilijoille ja myöskin yhtenäisiä mahdollisuuksia ja toimenpiteitä tällä alueella. Kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta. Ja nyt herra Kelly, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Erityisesti haluan esittää pahoittelun Egyptin tragediasta tänään. Kun puhutaan tästä mietinnöstä, niin olen kovin ilahtunut siitä, että olen voinut osallistua keskusteluihin. Ja varsinkin kun otetaan huomioon, että olen ollut paljon yhteyksissä urheilumaailmaan aiemmin, koska olen ollut maamme urheilujärjestön puheenjohtaja. Meillä on nyt mietintö, joka mahdollistaa sen, että kun katsotaan artikla 165 Lisabon sopimuksesta, niin haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä, joka on tehty. Erityisen tärkeää on se, että jotkut tarkistukset on otettu huomioon, varsinkin kosken aggressiota urheilussa. Ja se on johtanut myös tähän kirjalliseen julistukseen, joka täällä hyväksyttiin viime vuonna. Myös urheilumatkailun kasvu on tärkeä Euroopan aluekehitysrahasto ja sosiaalirahasto, että niitä voidaan käyttää infrastruktuurin kehittämiseen urheilussa. Ja varsinkin nämä kansalliset alkuperäislajit, ne ovat tärkeitä. On tietysti tärkeää myös huomioida budjetti ja monivuotinen rahoituskehys urheilu merkitsee suorasti tai epäsuorasti sitä, että 15 miljoonaa ihmistä tarjoaa 3,7 prosenttia BKTstä Euroopan unionissa. Se ehdottomasti perustelee hyvän urheilun budjetin. Myös on muitakin ehdotuksia, jotka ovat hyviä. Eurooppalainen lippu, se mitä tässä on ehdotettu, se on ihan ok. Missä sitä sitten pitäisi liehuttaa Euroopan unionin ulkopuolella vai sen sisällä? Kyllä se on ihan hyvä perustelu eurooppalaiset urheilupääkaupungit. Se on hieno kehitys. Ja olen nähnyt sen omassa maassani. Hyviä ehdotuksia. Hyvä budjetti mahdollistaa tämän. Děkuji vám za slovo. A nyní pro... Puheenvuoro saa herra Belet. Kaksi minuuttia. Eh, Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissio, sen hyvää iltaa. Ennen kaikkea onnittelut kollega Fissa Silävän erinomaisesta mietinnöstä ja siitä laajasta tuesta, jonka se on täällä saanut jo taakseen. Urheilu on yhteiskunnallisesti tärkeää, sosiaalinen kohesio, terveys, edut ovat niin selviä, että turha niitä nyt on tässä enää sen kummempaa painottaa. Mielestäni on tärkeää, että näin mahdollistamme sen, että meillä on myös menettelyitä, jotka säilyttävät urheilun koskemattomuuden ja torjuvat laittomia toimia. Tässä yhteydessä, hyvä puhemies ja hyvä komission jäsen, minulla on viesti joillekin euroskeptikoystävillemme Britanniasta, jotka eivät enää taida olla täällä. Kun katsotaan, mitä tänään Egyptissä tapahtui, jossa kymmenet kannattajat kuolivat jalkapallokentällä. Katsotaan, mitä Viinissä tänään tapahtui, jossa kymmenet kannattajat tuomittiin väki, jalkapalloväkivallan vuoksi oikeusistuimessa. Ja tästä syystä, hyvät kollegat, me tarvitsemme eurooppalaista urheilupolitiikkaa. Ja aivan totean tässä, mitä Visan mietinnössä sanotaan, jalkapallohuligan pitää sulkea stadioninen ulkopuolelle ja ne, jotka syyllistyvät rasismiin. Tämä koskee myös kansainvälisiä otteluita. Se löytyy tästä mietinnöstä. Sitä varten me tarvitsemme eurooppalaista politiikkaa. Siitä syystä tuen teitä sataprosenttisesti hyvä komission jäsen. Tietokanta, jonka avulla vaihdetaan tietoa niistä huligaaneista, jotka ovat syyllistyneet rasismiin ja väkivaltaan. Me voimme tehdä paljonkin eurooppalaisella tasolla, aivan kuten kollegat täällä totesivat. Dopingin torjunta, vedonlyöntipetosten torjunta. Eli hyvät kollegat, keskitytään tähän sen sijaan, että koko ilta täällä nyt sitten jankutetaan jostain eurooppalaisesta lipusta teepaidassa. Minä siis on sataprosenttisesti sen takana, mitä edustaja Kelly täällä totesi. Hän totesi tämän vapaaehtoisuudesta ja se on sataprosenttisesti toissijaisuuden mukaista. Kiitos. Ja nyt menettelymän puhujalistaa. Puheenvuoropyyntöjä on paljon, mutta meidän täytyy hiukan tässä katsoa järjestö Mikolasik. kollegovia, sportti jednou z mála aktivist. Kiitoksia kollegoille. Toteaisin, että meidän pitäisi tehdä tässä selkeä ero eri tai ei pitäisi tehdä eroa ihmisten välillä, olipa kyse sosiaalista asemasta tai uskonnosta. Urheilu edistää terveitä elämäntapoja ja parantaa kansalaisten yleistä terveydestä tilannetta. Sen vuoksi meidän pitäisi tukea aktiiviurheilua ja liikuntaa. Ja tämä on poliitikkojenkin tehtävä näin tehdä. Urheilijat ovat yksi kansalaisryhmittymä. Heidän, heidän täytyy ottaa huomioon ja myöskin urheilun yhteiskunnallinen merkitys ja koulutus, tehtävä täytyy muistaa. Sitäkin puolta täytyy kehittää ja varmistaa, että reilu peli on periaatteena. Haluaisin tässä vaiheessa tukea tätä mietintöä. Siinä on mukana monia hyviä ajatuksia. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt Rovatsikau. Kiitos. Puhemies, liikun, liikenne- ja matkailuvalkunnan varapuheenjohtaja haluaisin sanoa, että urheilutapahtumat osaltaan edistävät matkailua Euroopassa. Siksi meidän täytyy saada aikaan synergiaa urheilun ja matkailun välillä nykyaikaistamalla kollektiivisia infrastruktuureita. Esimerkki tällaista synergiasta urheilun, liikenteen ja matkailun välillä on matkailupotentiaali, joka esimerkiksi on pyöräilyn alueella Eurovelo-hanke, jossa on 14 hanketta, jotka kattavat kokonaisuudessaan yli 70 000 kilometriä, on myönteinen esimerkki tästä. Se edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta, vahvistaa yhteisöjä ja edistää myöskin terveyttä ja kaupunkien kehittämistä. Haluaisin korostaa, miten tärkeää on pyöräteiden merkitys. Ne kattavat Eurooppaa ja kulkevat ennen kaikkea Tonavan vartta pitkin ja ne edistävät alueiden kehitystä. Haluaisin myöskin korostaa sitä merkitystä paikallisilla ja alueellisilla viranomaisilla siinä, että luodaan kaupunkien liikkumasuunnitelmia ja annetaan varoja tällaisten erilaisten infrastruktuurien kehittämiseen, jotka ovat välttämättömiä urheilutoimille. Kiitos. Ja nyt no, Paska. Ocenit skutočno, že zmluva o fungovaní Kiitoksia, puhemies. On hienoa, että perussopimuksen myötä Euroopan unionilla on mahdollisuus tukea urheilua sekä rahallisesti että muutoin. Kyse on ihmisten terveydestä ja kunnosta. Huono kunto johtaa terveysongelmiin ja vakaviin haittoihin. Sen vuoksi erittäin tärkeää tukea urheilua. Niin ikään on tarpeellista tukea ihmisten terveyttä ja urheilu johtaa siihen, että terveyden, ihmisten terveys paranee ja tästä tulee vähemmän terveydenhoitokustannuksia. Aktiiviurheilijat täytyisi myöskin muistaa eurooppalaiset puitekehykset urheilutapahtumien osalta pitäisi saada aikaan ja pitäisi edistää sitä, että voidaan myötä vaikuttaa Euroopan kansaistakin asenteisiin. Kiitos. Rova Dots. President. Puhemies, komission jäsen. Pohjois-Irlannissa ollaan intohimoisia urheilun osalta, ja minä puhun tässä nyt erityisesti siksi, että viimeisten 18 kokonaisen aikana kolme ulsterilaista miestä on tuonut pienen osaan iso britannia kolme kultamitalia. Ja tavalla tai toisella minä en oikein nyt voi ymmärtää, miksi EUn lippu olisi voinut jotenkin voinut nostattaa kynleet silmään samalla tavalla kuin Ulsterin lippu nosti näissä erityisissä tilanteissa. Kuitenkin, herra puhemies, haluaisin kiinnittää huomionne siihen kohtaan A yksi tässä mietinnössä sanotaan, että kansainväliset kilpailut edelleenkin ovat malli, viitemalli ja pitäisi pyrkiä välttämään sitä, että kansalaisuuksia myönnetään sattunanvaraisesti ajatellen Irlannin jalkapalloliikkoa, joka Pohjois-Irlannissa valvoo jalkapalloa, se on nähnyt, että monet ovat siirtyneet Irlannin tasavaltaan, vaikka he ovat syntyneet Isossa Britanniassa ja ovat edustaneet Pohjois-Irlantia juniorejoukkueissa. Nyt yksi minuutti. Zaborska. Predseda, pani komisárka, nedá mi pri tejto príležitosti... Kiitoksia puhemies komission jäsen. Halusin tästä yhteydessä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja sanoa, että viime vaalikaudella komissaari Figel oli vastuussa urheilusta ja hän piti koko lainsäädäntökaudella urheilua erittäin tärkeässä asemassa, varsinkin puhdasta urheilua. Salin ettei nyt siteraa, mitä hän sanoi. Urheilu edistää samoja arvoja kuin Eurooppa tarvitsee ja se on erittäin tärkeä demokratian peruspilari. Urheilut on mukana monia etuja ja hyötyjä. Samanaikaisesti taustalla on monia epäkohtia. Raha. Rahalla ei voida mitata kaikkea. Rasismi, väkivalta ja doping tuhoavat urheilun hengen. Me tarvitsemme siksi sääntöjä. Sallinette, että lisään tähän vielä jotakin. Itse olen naisten jääkiekkojoukkueen kunniapuheenjohtaja ja minä katsoin, että tasavertaisuus ei kerta kaikkiaan toteudu urheilussa aina. Minutu. Viimeinen puhuja on herra Matula, yksi minuutti. Haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta työstä. Se on hyvin ajankohtaista ajattelen yleistä keskustelua, jota käydään urheilun kohtalosta. Urheilulla nimittäin on niin valtaisia vaikutuksia terveydestä, matkailuun, koulutuksesta, rauhan edistämiseen. Minä haluaisin pitää kiinni siitä, että meidän täytyisi erityisesti kiinnittää huomiota sekä ammatti- että amatööriurheiluun. Me tiedämme, että investoinnit urheiluun merkitsevät sitä, että varoja käytetään vähemmän terveydenhuoltoon. Ja minä tuen ajatusta, että iäkkäimmät kansalaiset ja lapset pitäisi myöskin vetää urheilun mukaan. Kouluissa pitää olla kunnollisia urheiluvälineitä, jos me haluamme, että vähintään kolme tuntia urheilua opetetaan koulussa, mikä on itse asiassa Euroopan parlamentin suositus. Tässä on vain muutama perustelu sille, miksi me tarvitsemme budjettikohdan erikseen urheilua varten – seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, jotta voi myöskin seurata Lissabonin sopimuksen suosituksia. Kiitos. Kiitos. Olen pahoillani, mutta en todellakaan voi salia enempää puheenvuoroja menettelyn puitteissa, koska meillä vielä on yhden minuutin puheenvuorot. Ja meidän täytyisi itse asiassa saada tämä kokous istuntopäätöksen kello 23. Komission jäsen puheenvuoro on nyt teillä, olkaa hyvä. Well, let me... Kiitoksia hyvä puhemies. Niin, jälleen kerran haluaisin kiittää edustaja Fissasiavan erinomaisesta mietinnöstä. Se on hyvin pitkälti komission pohdintojen mukainen, kun tarkastellaan niitä haasteita, joita urheilulla on Euroopassa. Ilahtuneena voin todeta, että komissio jo täytäntöönpanee joitakin näistä perusajatuksista, joita mietinnöstä löytyy. En aio käsitellä tätä tunnuskysymystä tai lippukysymystä. Itse asiassa näen, että ne jäsenet, jotka ottivat esille vastalauseen, kiirehtivät niin nopeasti täältä pois, etteivät enää ole paikalla. Meillä on kuitenkin monia muita tärkeitä haasteita urheilussa kuin tämä Väkivaltakysymys on sellainen, sillä väkivallan seurauksena tänään 70 ihmistä kuoli. Tuhat on loukkaantunut, joten väkivalta, sopupelit, murheiluagentit, nämä ovat sellaisia haasteita, joihin meidän täytyy kiireellisesti kyetä vastaamaan. Kun katsotaan tulevaisuuteen, meidän tulisi rohkaistua komission ehdotuksesta uudeksi ohjelmaksi joka tarjoaa meille voimavarat ja välineet, joiden avulla voidaan kehittää eurooppalaista urheiluulottuvuutta. Siitä syystä odottelen innolla yhteistyötä teidän kaikkien kanssanne, jotka uskotte urheiluun, jotta voimme työskennellä yhteistyössä ja saavuttaa sen, johon pyrimme urheilussa. Kiitoksia. Ja vám děkuji za tuto závěrečnou. Kiitos loppupuheenvuorostanne, rouva komission jäsen. Ja nyt annan puheenvuoron Esittelee herra Fisasille. Kiitos puhemies. Kiitos myös kaikille kollegoille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tällä kertaa. En sanoisin, että en halua keskustella mistään valheista, joista täällä on puhuttu. Ja parasta, että ihmiset vain lukevat mietinnön. Haluaisin sanoa, miten tärkeä merkitys urheilulla on niin monissa asioissa kuin integraatio integrointuminen, joka koskee sellaisia ryhmiä, jotka ovat heikommassa asemassa koulutus, työllisyys ja talous. Urheilu edustaa Euroopassa välistä värittömästi noin 15 miljoonaa työpaikkaa, eli 5,4 prosenttia aktiivisesta väestöstä, ja mm, joka on myöskin 3,6 prosenttia BKTstä. Urheilulla on siis merkitystä. Olen iloinen avoliitteesta, johon komission ja myöskin iloinen tuesta. Ja tulen pyytämään, että komission jäsen katsoisi, että rakennerahastovaroja voitaisiin myöskin soveltavasti käyttää urheilun. Haluaisin myöskin kiittää tuesta, jota ovat antaneet tärkeimmät ryhmät tässä salissa. Kiitos tuesta näille ryhmille ja toivon, että huomisessa äänestyksessä voimme hyväksyä mietinnön. Kiitokset. Děkuji vám, pane zpravodaji. Kiitos. Dovolte také, abych... Kun minä olin Euroopan neuvoston jäsen, silloin me keskustelimme usein väkivallasta urheilutapahtumissa, stadioneilla. Ja minusta on joitakin mietintöjä, jotka on hyväksytty Euroopan neuvostossa, jotka koskee tätä asiaa, niitä voitaisiin myöskin katsoa ja ne voisivat osaltaan rikastuttaa meidän panoksiamme tässä asiassa. No niin, kiitos hyvät naiset herrat. Tämä päättää keskustelun tästä mietinnöstä ja nyt vuorossa on viimeinen kohta esityslistalla.